Chers collègues, je vous prie de gagner votre place, s'il vous plaît. Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Istunto alkaa. Haluaisin olla varma siitä, että kenelläkään ei ole mitään huomautettavaa esityslistasta ja että hyväksytte sen, mutta muutamia muutoksia. Ensinnä, jos teille sopii ja Rova Monika Olmajerin toiveesta ehdotan poikkeuksellisesti, että aloitamme kokouksemme äänestyksistä kolme kiinteistöt. Ehdottaisin myös, että ryhmittelemme äänestykset, koska jotkut me käsitellään jo ensi viikolla, ne ovat kiireisiä kysymyksiä, siksi ehdotan, että äänestetään ensin näistä ennen kuin budjetista 2017, siis kohta kahdeksan. Budjetti käsitellään kohdan 12 jälkeen. 9 ja 15 on lykätty. Puheenjohtajan toista ehdottaa, otamme heti kohdan 17 äänestysten jälkeen. huomenna joudun lähtemään täältä noin 10.30. Meillä on muutamia ilmoituksia teille. 31. elokuuta, 15. syyskuuta ja 26. syyskuuta koordinaattorit tekivät seuraavanlaisia päätöksiä. Niitä on paljon. Mitä tulee lausuntoihin ja mietintöihin. Lausuntoilla muutetaan EUn työjärjestystä 2000, Siinä on tehty muutamia muutoksia johtuen äh, rahoitushallintoa maissa, joissa on vaikeita ongelmia tai uhka sellaisesta koskien niiden rahoitusvakautta on Tämän takia päätetty, että lähetetään kirje komissioon komissio Regin puheenjohtajille, että ne he laativat lausunnon niin kuin alkuperin olemme ajatelleet. Päätettiin, että laaditaan, laaditaan lausunto, miten valvotaan menoja, EUn valvontaa, ja otetaan huomioon kustannustehokkuus. Ja tässä asiassa budjettivalvontavaliokunta on vastuuvaliokunta. SD-ryhmä on vastuussa lausunnon laatimisesta. Me päätimme myös li, antaa li, Libe-valiokunnan tekstin lausunnon, mitä tulee uudelleen sijoittamisen. Herra Pre on vastuussa tästä lausunnosta. Korostan sitä, että puheenjohtajat kääntyvät suoraan komission edustajien puol- valiokunnan puoleen. kun koordinaattorit sopeutetaan tiedon taso komissiolta koskien suuria budjettipäätöksiä, samoin poliittista vuoropuhelua koskien tätä aihetta. Tämä on liian säännötöntä tämä yhteydenotto, joten komissio tulee saamaan enemmän tietoa meidän odotuksistamme näissä kysy- näistä kysymyksistä. Ja halu- että komissio kiinnittää huomiota näihin toiveisiin. Tarvitaan suoraa kommunikaatiota reaaliajassa. Sitten mitä tulee budjettivaliokuntaan tässä prosessissa, niin Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksosta olemme kysyneet ja olemme päättäneet, että luovumme Ekon valiokunnan lausunnosta 2017 ohjausjaksosta ja sen toteuttamisesta. Ja olemme päättäneet, että tilaamme tutkimuksen synergiasta – EU-budjetin vaikutusten ja kansallisten budjettien vaikutusten välillä. Tämä liittyy vuosittaisen kasvuselvityksen kaikki Euroopan talousohja- talouden ohjausjakson puitteissa. Tämä on aika virallinen kysymys ja sen takia yritämme nyt löytää todellista lisäarvoa ja tavallaan vipuvaikutusta. Ja tämän takia tästä tehdään tutkimus päätettiin nimittää esittelijämme, asiantuntijamme verokysymyksissä. Raimer Böke tulee puhumaan parlamenttien välisessä konferenssissa käsitellään vuoropuhelua talouspolitiikan ohjausta ja hallintoa. Tämä kokous pidetään 16.18. lokakuuta Bratislavassa. Hienoa, että herra Böke suostui tähän tehtävään, mutta ikävä kyllä hän ei voi olla tänään paikalla tai ei voi, olla, ei voi mennä sinne ja sen takia minä joudun siis menemään sinne. Ja tämä on tällainen pettymys tämän konferenssin jäsenille. Päätettiin lähettää vastaus vetomusvaliokunnan kirjeeseen 1089 kautta 15. Tämä käsittelee sitä, miten monivuotista rahoituskehystä voidaan tarkistaa ja muuttaa. Mitä tulee lausuntoihin, miten yleisesti ottaen muutetaan Euroopan parlamentin työjärjestystä tai tarkistetaan sitä ne on tästä vastuussa ja tulee kertomaan ehdotuksistaan tänään ohjelmamme mukaisesti. Mitä tulee sitten eurooppalaisen kulttuuriperinnön vuoteen, on päätetty lähettää kirje kulttuurivaliokunnan puheenjohtajalle aiheesta me päätimme laatia lausunnon Euroopan turvallisuus, e, työturvallisuusvirasto ja samoin eurooppalainen keskus koskien kehitys CDFOP ja Euroopan säätiö, miten parannetaan työ- ja elinolojen yhdistämistä Eurofob, samoin työllisyysvaliokunta on vastuussa näistä asiakysymyksistä ja Jans Keijer tulee olemaan vastuussa näistä kolmesta lausunnosta. Me päätimme laatia lausunnon live-valiokunnalle. Eurodakin perustaminen, sitä varten voidaan vertailla sormenjälkiä. Kuusis, tämä liittyy laittomasti täällä oleviin henkilöihin ja vertaillaan Eurodac-tietoja jäsenvaltioiden kesken lainvalvontaviranomaisten kesken mukana on myös Europol. Ja Gerard Depré on esit- lausunnonlaatijana tässä. Sitten koordinaattorit päättivät olla antamatta lausuntoa Ekonin valiokunta, joka liittyy Euroopan tilasto-ohjelmaan 2013-2017. E- sitä tarkoitus pidentää vuoteen 18.20 saakka. Koordinaattorit hyväksyivät myös seuraavan trilogin e- esityslistan trilogista koskien budjettinsa pidetään 19. lokakuuta. He päättivät ja hyväksyivät puheenjohtajan kirjeen regivaliokunnan oli koskien rahoitushallintoa maissa, joissa on vaikeita rahoitusongelmia. He päättivät nimittää Jose Manuel Fernandesin budjettivaliokunnan edustajaksi osallistumaan tähän keskusteluun, jossa mahdollistan sitä, että keskeytettäisiin rakenne kohesiorahastojen apu Portugalille ja Espanjalle johtuen niiden liiallista budjettivajeesta. Me luotamme edustajamme, jotta kukaan ei epäile häntä minkäänlaista jäävyydestä tai eturistiriita kysymyksistä. Tällaisia ilmoituksia jouduin teille tänään esittämään. Te olette saaneet pöytäkirjat kokouksesta 31. elokuuta. Jos mitään huomioita ei ole, Ja sitten, sitten tämä pitkä äänestysistunto, joka jatkuu tänään ja ehkä vielä huomenna, mitä tulee kiinteistöpolitiikkaan. Esittelijä on paikalla. Tervehdin Monika Holmajeria, joka halusi, että tämä mietintö otettaisiin prioriteettikysymyksenä. Onko teillä huomioita, esittelijä? Kiitoksia, puheenjohtaja voimme hoitaa tämän aika nopeasti tänään. Tämä on jättihanke ja ensi viikolla esittelijä vielä sitten tarkemmin esittelee tämän jatkosuunnitelman. Tämähän on vain pieni osa valtavaa hanketta ja se vaatii enemmän kuin mitä me pystymme nyt yhdellä kerralla päättämään, mutta se mitä nyt päätetään, niin se on tärkeä sitten lopputyön kannalta ja ensi viikolla sitten jatkamme tätä työtä ja seuraavassa budjettivaliokunnan kokouksessa voimme sitten lopullisesti hyväksyä tämän. Eli tämä liittyy siis asetuksen kohtaan 203 ja sen pidentämiseen. Joo. Et donc, euh... Ei varmaankaan mitään ongelmaa tämän suhteen, joten jatkamme tästä mietinnöstä sitten ensi viikolla. Sitten lisätalousarvio numero kolme turvallisuudesta toimielimissämme. Kyse on fyysistä turvallisuudesta. Äänestämme ensinnäkin tarkistuksesta neljä. Ehkä tarkistamme, että sähköinen järjestelmä toimii. Ehdotan, että nyt kaikki laittavat äänestyskorttinsa laitteeseen ja äänestys on näin auki. Pyydän teitä äänestämään. Kaikki eivät ole vielä äänestäneet. 33 korttia laitteessa, mutta kuitenkin vain 30, 31 ääntä. Onko jollain ongelmia? Äänestys on kuitenkin jo päättynyt. Kaksi ääntä jäi antamatta. Lisätalousarvio 3 2016 vuonna. Tarkistus 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty vastaan tyhjää hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koko teksti, jota ei ole muutettu nimenhuutoäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lisätalousarvio hyväksytty 26.7. tulokselle. Seuraavaksi solidaisuusrahaston käyttöönotto kirstos tarki, esitys ei ole tarkistuksia, äänestys alkaa koko tekstistä koneäänestyksenä. Äänestys päättyy hyväksytty 32, yksi vastaan, yksi tyhjä. Seuraavaksi Gontales Ponsin mietintö, globalisaatiorahasto kyseessä, Ruotsin Eriksson tapaus, tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä vedetty pois, kuusi puolesta vastaan hyväksytty, viisi, anteeksi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän raukeaa,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 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen koneäänestyksenä. Äänestys on auki. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan hylätty koko teksti näin muutettuna nimen huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Onko Äänestys päättyy. 27 tuloksella hyväksytty. Seuraavaksi globalisaatiorahasto. Kysymys edelleen. Microfrost-tapaus Suomessa. Saromaa esittelijä. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan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 tyhjää, hyväksytty 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 21 taisi raueta, koska seitsemän hyväksyttiin. Sitten koko teksti muutettuna. Nimenhutoäänestys, joka alkaa. Tout le monde a voté. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 28.6 tuloksella hyväksytty. Rapport de Monsieur Geyer. Geyerin mietintö. EUn turvapaikkavirasto 251 tarkistusta ja näin ollen. Tähän on hyvä käyttää hiukan aikaa ja lykätä koko äänestys. Point 10. Kohta 10. Mm. EU-toimielinten kehitys. Jose Manuel Fernandesin mietintö. Tarkistus 1. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hyvä hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää, hylätty kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kymmenen puolesta, ai eikö, suoka anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Kohta yksi 2. Tarkistus 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 4 ja 25. Voidaanko niistä äänestää yhtä aikaa? Yhdessä, yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 vedetty pois, 32, 34 myös. Sitten suullinen tarkistus kohtaan kolme, jota on muutettu puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 33 vedetty pois, 35 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 36 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 37 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kol- 39 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2015. 29. 39 kyseessä. Sitten 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Nyt ei tule selväksi, kuka puoltaa. Kädet ylös kunnolla vastaan äänet. Tarkistamme tuloksen koneäänestyksenä. Äänet alkaa. Päättyy. hylätty 19.13 tuloksella. Sitten kompromissi 4. Puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi hyväksytty. Tarkistus kaksi kuuluu jo tähän kompromissiin. Siirrytään suoraan 46 puolesta. 46. Aikaisemmat kuuluivat jo kompromissiin. 46 puolesta, kädet ylös ja vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää, hylätty.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 Te voitte äänestää koko tekstistä nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. 28.7. Tulos. Yksi tyhjä ääni. Jälleen Vera Fernandesin mietintö. Kyseessä siirrot. Pääluokka kolme, komissio. Komission talousarvio. Meillä on kaksi siirtoa. Ensimmäinen 164 miljoonaa. Ei mitään erityisiä huomioita ilmeisesti. De, ces deux virements sont euh, la conséquence des votes. Nämä ovat seurausta äänestyksestä, joka meillä oli ja joka me äskettäin oli globalisaatiorahastosta – 28 sieltä Suomen kohdalla ja 5 miljoonaa 364 000 ja 22 Ruotsi, Ruotsille annettua siirto, siirto 22 siis, ja sitten tämä koskee myös globalisaatiorahastoa. Tässä summana on 3 miljoonaa 957 000 euroa. Tämä on ihan looginen seuraus tästä äskeisestä äänestyksestä. Kiitoksia tästä johdonmukaisuudesta. Koneäänestyksen ensimmäinen siirto, joka liittyy Suomeen ja Microsoftiin. Äänestys alkaa. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. 27.6 tuloksella hyväksytty. Sitten toinen siirto. Eriksson kysymys kun äänestyksenä Se alkaa. Äänestys päättyy. 28, 7 tuloksella hyväksytty. Muut pääluokat 2016, herra de Pre, esittelijä. Niin. Tämän 44 000 euron siirto, siinä ei ole mitään ongelmia. Eli tämä otetaan kohdassa 1200 ja tämä siirretään sitten kielikursseihin, koska yhä useammat parlamentin jäsenet haluavat opiskella kieliä. Sitten hovimestarit ja kuskit. Tämä nyt hiukan hymyilitti minua, koska tällä kompensoidaan hintojen nousua, siis kahvin ja veden hinnan nousuja, nyt kun sopimuksia on vaihdettu. Eli tällä tavalla voidaan tehdä säästöjä ja toisaalta sitten lisätään kuluja, mutta se on hiukan merkillistä, mutta periaatteessa minä en tätä vastusta. Vastaus ei ole ja se sitten voimme pitää, ellei kukaan vastusta, että emme edes äänestä. Tämä on siis näin hyväksytty. Ja vuorossa 2007 budjetti talousarvioesitys. Ennen kuin äänestämme, pyytäisin komissiota kertomaan viimeisistä kom- asioista ennen tätä äänestystä, jos näin haluaa tehdä. Uh, oui, monsieur le président. Je suis... Niin, puheenjohtaja, olen täällä. Kiitoksia puheenvuorosta. Eli puheenjohtaja, kiitoksia tästä mahdollisuudesta kertoa hiukan näistä tarkistuksista – jotka saimme viime perjantaina. Ensinnäkin muistuttaisin, että varapuheenjohtaja Georgieva kaksi viikkoa sitten esitteli väliarviointipaketin, ja siinä oli ehdotuksia, jotka ovat hyvin pitkälti monien tarkistusten mukaisia, joita on sitten jätetty tänäisiin äänestyksiin. Ensinnäkin pidän hyvänä sitä, että tarkistuksia on runsaasti ja niissä halutaan palata samalle määrärahatasolle, jotka komissio ehdotti vuoden 2017 talousarvioluonnoksessa. Ja haluaisin korostaa, että monissa tarkistuksissa on pyydetty, että kuluja nostetaan. Ja tietysti nämä korottaisivat budjettia yli neljällä miljardilla. Ja joissain tarkistuksissa pyydetään, että kuluja nostetaan Horisontti 2020 hankkeessa ja Verkkojen Eurooppa-hankkeessa aikaisemmalle tasolle esirahastosta. Komission ehdotus väliarvioinnissa myöskin osoitti, että meidän pitää vahvistaa ohjelmia, joita pannaan nopeasti täytäntöön. Ja erityisesti tämä koskee Horisontti 2020 hanketta verkkojen Euroopan liikenneosuutta Kosmea ja Erasmusta. Eli tässä kantamme ovat aika lähellä toisiaan. Ja sitten kun katsotaan, miten otetaan huomioon tämä yhteensopivuus näiden kattosummien kanssa, ja täytyy katsoa millaisia menoeroja on muilla aloilla, esimerkiksi liittyen maahanmuuttovirtojen hallinnointiin. No, joissain tarkistuksissa on ehdotettu, että lisätään kuluja maatalouden alalla – ja tälläkin alalla komissio on jo ilmoittanut, että me lähetämme tämän oikaisukirjelmän muutaman viikon kuluttua. Ja paketti, josta ilmoitettiin heinäkuussa maitoalaan liittyen. Sitten nuorisotyöllisyysaloite. Sillä alallahan on tapahtunut lähentymistä. Tällä hetkellä komissio arvioi parasta aikataulua, jotta voidaan pidentää nuorisotyöllisyysaloitetta. Ja sitten maahanmuuttovirtojen hallinnointi. Tiedän, että monissa tarkistuksissa on pyydetty, että luodaan uusia välineitä ja budjettikohtia liittyen turvallisuuteen ja kansalaisuuteen. Ja siitä sanoisin vain sen, että reaktionopeus on tällä alalla erittäin tärkeää, varsinkin kun tilanne on näin nopeasti muuttuva. ja nämä maahanmuuttovirrat voivat siirtyä nopeasti alueelta toiselle. Tähän liittyy useita budjettikohtia ja rakenteessa on jäykkyyttä ja se saattaa heikentää reaktionopeutta täytäntöönpanossa. Ja kuten olemme nähneet, niin vastausten pitää usein olla – nopeita ja niistä pitää tehdä päätöksiä hyvin tiukassa aikataulussa. No, joissain tarkistuksissa on ehdotettu, että luotaisin uusi otsake, jossa olisi rahastoja ja esimerkiksi Turkin pakolaisrahasto. Ja parlamentti on pyytänyt, että se saisi säännöllisesti tietoa siitä, millä tavalla näitä varoja käytetään näiden välineiden kautta. Ja haluaisin muistuttaa, että komissio on jo ilmoittanut yhteisissä kuulemisissa tässä valiokunnassa, samoin Deve ja Afet valiokunnissa. Ja muistuttaisin vielä, että verkkosivuilla. Kerrotaan varojen käytöstä ja näitä tietoja päivitetään reaaliajassa. Komissio myöskin raportoi siitä, miten näitä varoja on hyödynnetty, ja viimeisin raportti toimitettiin parlamenttiin 15. syyskuuta. Ja lopuksi paketti, joka liittyy tähän väliarviointiin, on sellainen, että komissio aikoo ottaa siihen mukaan varainhoitoasetuksen säännöksiä vuosikertomuksesta työasiakirjan muodossa, ja siinä käsitellään näiden rahastojen hallinnointia. Eli kaiken kaikkiaan haluaisin sanoa, että näitä rahastoja on nyt hallinnoitu tavalla, jotta jotta voidaan nopeammin toimia kiireellisissä tilanteissa. Ja samalla meidän täytyy varmistaa, että varojen käyttöä valvotaan kautta linjan. Komissio voi käyttää näitä rahastoja välineinä, joilla voidaan panna täytäntöön ulkoisia toimia – YKllahan on myöskin tiettyjä erityisrahastoja. Ja tavoitteena on aktiivisesti käyttää tätä välinettä. Tämä Turkin pakolaisrahasto on hiukan erilainen ja sitä toteutetaan eri välineiden kautta, jotka ovat osa budjettia. Niitä hallinnoidaan suoraan liittymistä edeltävästä välineestä tai humanitaarisen avun välineestä. Ja jäsenvaltioiden toiminta otetaan huomioon tulojen muodossa. Ja tämä väline sinänsä on koordinointiväline, jonka kautta voidaan yhdistää budjetin varoja ja jäsenvaltioiden maksuja. Sitten hallinnolliset kulut. Haluaisin kiittää yleisesittelijää Gajeria. Hän on ehdottanut, että määrärahat palautetaan samalle tasolle kuin komissio on esittänyt talousarvion luonnoksessaan – se on tarpeen, jotta voidaan kunnolla panna täytäntöön budjettia ja komissiossa ja muissa toimielimissäkin on suhtauduttu hiukan vastahakoisesti tähän vuoden 2017 ehdotukseen. Sitten muut pääluokat. Pidämme hyviä tarkistuksia, joissa halutaan katsoa virkojen jakautumista parlament, parlamenttiin ja alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomiteaan. Ja nyt tämä siirto on tasapainainen ja tyydyttävä ratkaisu on tähän löydetty. Sitten on tarkistuksia, joissa on ehdotettu, että EUn erityisedustajille annetaan enemmän resursseja esimerkiksi yhteisen luku- alalla. Tämä liittyy siis ulkosuhdehallinnon talousarvioon. Ja komissio myöskin miettii näitä siirtoja erityisesti tämän tilanteeseen, jossa valtuuskunnan puheenjohtaja on myöskin erityisedustaja tietyllä alueella. Sitten muut toimielimet. Joissain tarkistuksissa on pyydetty, että lisättäisiin virkojen määrää erityisesti Euroopan parlamentissa ja ulkosuhdehallinnossa. Komission kannalta tällaiset lisäykset eivät olisi johdonmukaisia nyt toimielinten välisen sopimuksen mukaisia. Siellähän tavoitteena oli vähentää henkilöstöä viidellä prosentilla viiden vuoden aikana. Sitten puolustusalan valmistelevat toimet. Tässä haluaisin todella, että nämä valmistelevat toimet liittyvät tutkimukseen alueilla, jotka liittyvät puolustukseen, mutta ne eivät suoraan liity sotilaallisiin toimiin. Tällaiset valmistelevat toimet ovat osa pilottihanketta, jota Euroopan parlamentti oli ehdottanut. Ja yksi tarkistuksista ehdottaa, että jäsenvaltiot rahoittavat tätä sitovalla tavalla, mutta teknisesti emme tiedä, onko tämä mahdollista, koska kyse on valmistelevasta toimesta. Eli sillä ei ole varsinaista oikeusperustaa. Eli tällainen ratkaisu ei olisi mahdollinen, eikä se olisi myöskään varainhoitoasetuksen säädösten mukaista. Ja monissa tarkistuksissa on puhuttu näistä reserveistä. Yli 20 budjettikohdassa on näitä varauksia – ehdot, jotka on tässä lueteltu, eivät aina liity näiden budjettikohtien kulutavoitteisiin. Muistuttaisin, että nämä reservit eivät auta budjetin toteuttamisessa. Ja kun mietitään näitä kysymyksiä, niin sekin pitäisi ottaa huomioon. sitten tiettyjä varoja, jotka on korvamerkitty tietyille edunsaajille. Varanhoitoasetuksessa on puhuttu siitä, että näissä on noudattava oikeita menettelyitä ja siksi korvamerkitseminen ei ole näiden periaatteiden mukaista ja varanhoitoasetuksen säädösten mukaista. Sitten hajautetut virastot. Näihin on tullut paljon tarkistuksia ja on ehdotettu, että lisättäisiin määrävaroja yli 20 virastossa. Muistuttaisin, että vuonna 2017 talousarvioluonnoksessa komissio on jo kiinnittänyt erityishuomiota tiettyihin virastoihin, jotka ovat jotka liittyvät turvallisuuteen ja maahanmuuttovirtoihin. Ja nämä asiat on otettu huomioon ja on huomattavasti lisätty virkojen määrää näissä virastoissa. Kun katsotaan näitä virastoja, niin niiden virkojen lisääminen olisi myöskin toimielinten välisen sopimuksen vastaista Siis tavoitteena on vähentää henkilöstöä 5 prosentilla, ei pelkästään toimielimissä, vaan myöskin virastoissa ja muissa eu elimissä. Nämä olivat siis alustavia huomioita näistä tarkistuksista. Täysistunnon jälkeen komissio sitten toimittaa parlamenttiin ja neuvostoon yksityiskohtaisia huomioita näistä tarkistuksista, joista budjettivallan käyttäjät ovat keskenään sopineet. Ja sitten kommentoimme sitä, kuinka toteutettavissa nämä ehdotukset ovat ensi vuoden budjetin suhteen. Tämä on osa pakettia, joka liittyy sovittelukomitean työhön. Eli puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, voitte hyödyntää näitä kommentteja, kun käsittelette marraskuussa talousarviota. Kiitos. Merci, monsieur. Paljon kiitoksia herra Frösa, paljon kiitoksia siitä, että komission puolesta annoitte näitä alustavia huomioita, jotka liittyvät äänestyksiin ja näitä pohdintoja liittyen tarkistuksen, joita yleisesittelijämme on esittänyt ja joita kollegat ovat esittäneet omalta osaltaan. Yleisesittelijä olen käsittänyt priorittihankkeet ja valmistelevat hankkeet vaativat lisäaikaa. Ennen lounastaukoa me päädymme siis näihin pilottihankkeisiin ja prioriteettihankkeisiin vai lykkäämmekö me niiden tarkastelun myöhemmäksi? Lykkäämme siis sen. Selvä. Mitään erityishuomioita ei ole ennen äänestyksen aloittamista. Nur, nur ähm, tatsächlich drei. Niin, kolme ihan lyhyttä, tai ehkä vielä yksi lisä huomio, joka on pikemminkin tekninen. Eli kun katsotaan näitä valmistelevia toimia ja pilottihankkeita, niin nehän ovat tänä vuonna olleet poikkeuksellisen monimutkaisia, koska kollegoiden luovuus vain yhä lisääntyy koko ajan. Meidän ei pitäisi kasvattaa näitä budjettikohtia. Ja tämä nyt sitten on johtanut meidät aika monimutkaiseen tilanteeseen. Ja jos haluamme olla oikeudenmukaisia, niin tietysti kyse on ihmisistä, jotka tekevät virheitä. Esimerkiksi huomasimme äänestyslistalta viimeksi, että tietyt poliittiset ryhmät olivat merkin, tehneet vääriä merkintöjä äänestyslistaan – Joten lounastauolla piti vielä sitten vähän oikaista näitä virheitä. Sitten äänestyslistalla on tiettyjä ongelmia. Eli ennen kun äänestämme näistä eri budjettiluokista, niin meidän täytyy ottaa esiin näitä ongelmia. Esimerkiksi sosiaalidemokraattisessa ryhmässä kiinnitettiin huomiota tähän otsakkeeseen 1a. Siinä on reservi. Eli tämä, tämä ekonavaliokunnan ehdotus meidelle on merkattu tähän plussa, mutta siinä pitäisi olla miinus. Eli talous- ja valiokunnan kollegat huomasivat tämän aika myöhäisessä vaiheessa. Ja sitten sisällöstä vielä se, mitä pääjohtaja Preza esitteli. No ensinnäkin nämä konkreettiset edunsaajat. Tätä on vaikea yhdistää talo, äh, varanhoitoasetukseen, se nyt meille kaikille on selvää. Ja sitten tähän liittyy tiettyjä tilaisuuksia, joissa Euroopan parlamentti katsoo, että olisi ihan järkevää, että niitä tuetaan eurooppalaisista varoista – No me haluamme tämän tarkistuksen kautta ilmaista tämän tuen. Ja meidän täytyy saada komissiolta takeet siitä, että nämä tilaisuudet voidaan rahoittaa myöskin muuta kautta. Silloin tätä pyyntöä tarvitsee esittää, mutta mehän tiedämme, että parlamentti nyt tällä hetkellä haluaa rahoitusta tätä kautta. Tämä nyt on ihan sisällöllinen pieni ongelma. No sitten suurempi ongelma liittyy näiden rahastojen läpinäkyvyyteen. Ja sitten tämä pakolaisväline tai pakolaisrahasto Turkissa. Meillähän on ollut tiettyjä ongelmia sen suhteen, miten näitä varoja on tosiasiallisesti käytetty. Eli jos olisimme pidättäneet näitä varoja sepäselvyksen vuoksi, niin sitten meillä olisi aika suuri poliittinen ongelma. Meidän täytyy pikemminkin nyt tehdä selväksi ensinnäkin, mitä tähän mennessä menestyksellisistä politiikkaa Euroopassa pitää jatkaa, jotta näitä uusia välineitä, kuten rahastoja tai tätä Turkkirahastoa, voidaan täydentää. Julkisuudessa tämä koskee järjestöjä ja instituutioita, jotka ovat mukana kehityspolitiikan alalla. Eli siellä pitää selkeästi nähdä, miten nämä rahoitusvirrat kehittyvät. Ja sitten kun katsotaan tätä sisältöä ja esimerkiksi otsaketta neljä, niin sieltä käy selväksi, että monet eivät ole tyytyväisiä siihen täällä parlamentissa, että poliittisesti hyviä kehityspolitiikan välineitä pitää nyt sitten käyttää muiden toimien rahoittamiseen, jotka ovat kyllä tarpeellisia. Me haluaisimme nyt hiukan valvontaa. Meidän tämä velvollisuushan kuuluu budjettivallan käyttäjälle, koska tästä ei puhuta ainoastaan minun poliittisessa ryhmässäni, vaan myöskin muissa poliittisissa ryhmissä. Eli on hyvin paljon tyytymättömyyttä sen suhteen, että lehdistä saadaan lukea, että komissio ja neuvosto ovat sitten tehneet tiettyjä päätöksiä näiden rahastojen tai rahoitusvälineiden osalta. Ja meidän täytyy nyt sitten vain hyväksyä nämä päätökset jälkikäteen. Eli haluan nyt korostaa sitä, että kyse ei ole tämän politiikan sisällöstä, mutta kyse on siitä, millä tavalla Euroopan parlamentin budjettivaliokunta ja miten Euroopan parlamenttia yleisesti käsitellään. Ja tässä kohtaa haluamme tehdä selväksi, että tämän välineen sisältö on sellainen, jonka valtaosa voisi hyväksyä, mutta se millä tavalla tämä on meille esitelty on asia, jota emme voi hyväksyä ja meidän täytyy tehdä selväksi, että meidän täytyy nyt harjoittaa viestiä, viestintää näissä asioissa. Jos verrataan ensi vuoden budjettia ja viime vuoden budjettia, niin siellähän on ensi vuonna asioita, joita ei vielä ole olemassa vuonna 2015. Eli meidän täytyy nyt tehdä selväksi, mitä eurooppalaisilla rahoilla tehdään ja kuka niitä käyttää. Eli tässä minun alustavat huomioni ja ehdottaisin, että aloitamme äänestyksen. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitoksia, hyvä yleisesittelijä. Haluaisin jälleen kerran kiittää työtä, jonka olette toteuttaneet työryhmänne kanssa, jotta voimme näin selkeästi nyt edetä. Ja nyt etenemme seuraavalla tavalla. Budjettikohta 5, hallinnolliset kulut, otsake 1a, 1b, 2, 3 ja 4 erityisen välineet ja todennäköisesti kohta yhdeksän ennen kuin me lähdemme lounastauolle ja tämän jälkeen ähm, otsake kaksi Euroopan parlamenttia tämän jälkeen, anteeksi, pääluokka kaksi Euroopan parlamenttia tämän jälkeen maksut. Eli hallinnolliset äh, kulut. pääluokka kolme. Meillä on nyt ensimmäinen liite yhden ryhmä puolesta vastaan tyhjää. Tämä ryhmä on hyväksytty. Seuraava ryhmä liitteestä kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas äänestys esittelijän suullisesta tarkistuksesta. Hyvä yleisesittelijä. Olkaa hyvä. Ähm, wir haben in der niin, koordinaattorien kokouksessa puhuttiin tästä tarkistuksesta. Ja viime aikoinahan on nyt sitten kuultu Grossin tapauksesta. Hänhän oli entinen komission jäsen ja hän on nyt ikävällä tavalla uutisissa. Kysehän on nyt siitä, että komission jäsenten käytännössäänteet, eli mitä he saavat tehdä, toimia sen komissiossa, ja kuinka pitkä tämän jäähdyttelyjakson pitäisi olla. Vihreät ovat tehneet tarkistuksen, jota kyllä ymmärrän poliittisesti, mutta meidän täytyy sitten yhteisesti arvioida sitä. Ja meidän pitäisi puuttua eri kohtaan budjetissa kuin mitä vihreät ovat ehdottaneet. Ja suullinen tarkistus liittyy juuri siihen, että muuttaisimme vihreiden esitystä niin, että viittaamme eri kohtaan budjetissa ja viittaamme sen reserviin, jota voitaisiin pienentää. Ja meidän pitää tehdä näistä käytännössä säännöistä tiukempia. Bien, alors sur cet amendement. Kiitoksia tämä tarkistus 980 eh, suullisen tarkastuksen muuttamana puolesta vastaan. Uskoakseni tämä on hyväksytty, mutta monet eh, eivät nostaneet kättään. Eli sähköinen äänestys. Tarkistus 980 eh, suullisen tarkistuksen muuttumana yleisesittelijältä äänestys alkaa. Tout le monde a voté? Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi, hyväksytty. Ähm, 32 äänellä. Tarkistus 451. Gressle puolesta vastaan. Nostakaa kätenne Tämä syysi paremmin puolesta vastaan. Uskoakseni hylätty. Tarkistamme. Tarkistamme sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 23 vastaan 15 ääntä tarkistus 318 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. GUE 1612 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Varaukset kom 407 puolesta vastaan tyhjää hyvätty 978 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 929 829 äh, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän, sillä kaikki eivät nosta kättään. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19 vastaan 18 ääntä. Siirrymme seuraavaksi virastoihin. Oletteko valmiit? Ensimmäinen tarkistus, joka käsittelee komission varoja. Tähän liittyy äh, liitteen ensimmäinen kaavio puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Toinen tarkistusryhmä, liite kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas ryhmä, kolmas kaavio puolesta vastaan tarkistamme tämän sähköisellä äänestyksellä, sillä kaikki eivät nosta kättään selkeästi. Kolmas ryhmä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29 vastaan 9 ääntä. Olkaa hyvät ja nostakaa kätenne selkeästi. Tarkistus 847 ähm, ECR puolesta vastaan tyhjää hylätty. 847 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Varaukset 973 puolesta vastaan tyhjää hylätty. huomioista. 347 FEM-valiokunta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa 406 Ekon puolesta. Edustaja Fernandes. 406 Ekon puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Marinesku 4000 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty otsake 2, 4503, puolesta vastaan tyhjää hylätty, otsake 3, Ferrera 4820 raukesi, koska äänestimme ryhmä blokista. C'est terminé. Eating 1. Otsake 1a. Ensimmäinen blokki, johon liittyy kaavio liitteestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen blokki, liite kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas blokki puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäs blokki puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. budjetti 4767 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen EFDD 8101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. GUE 7796 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Guo 7799 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Guo 8477 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 9006 Nirjada puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 9007, niin riedä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi meillä on tarkistus ENF 8102 EFDD 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ENF ja EFDD 7202 puolesta vastaan tyhjää hylätty tai ovat hylätyt. GUE 7733 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4334 ja 67736. En, anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Ensimmäinen täytyy äänestää Zoltekista 4334 puolesta vastaan tyhjää hylätty. GUE 7736, EMPL 5617 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4200 Marinesku puolesta vastaan tyhjää hylätty. ENF 8112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emply 5619 puolesta vastaan tyhjää hylätty. GUE 8401, Budge 4833 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4345, Budge 4478 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. ENF 8129 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. TRAN 5918 puolesta, vastaan tyhjää hylätty anteeksi, hylätty, vihreät, 7975 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, vihreät 7970 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, Ekon 6451 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, GUE 7769 Budge 4804 puolesta vastaan tyhjää hylätty. GUO 7775, Budge 480 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFDD 7218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vihreät 7955 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ENF 8147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult 6364 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vihreät 7955 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4451 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 456 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. GUE 8437 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vihreät 7991 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vihreät 7991 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vihreät yhä 7 budjettikohta 32050102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava tarkistus vihreät 7971 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Varaukset SND 7129 on vedetty pois, vihreät 7992 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vihreät 7992 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Huomiot. Budjettikohta 020201. GUE 1087 ja 4769 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4331 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4227 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja siis tämä oli 4227. 4550 äh, puolesta vastaan. Nyt ei kaikki nostaneet kättään. Tarkistamme sähköisesti 4550. Äänestys päättyy hyväksytty 23 vastaan 16. 4332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4272 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 309 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 020501, 1174, tarkistus ja 4857 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Emple 311 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa. 23 vastaan 17 hylätty. 346 FEM-valiokunta puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty. 312 empl puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 329 empl. Tähän liittyy sullen tarkistus esittelijältä. Das ist eigentlich nur eine technische Änderung. Tämä on vain tekninen muutos, puheenjohtaja. Meidän ei pidä korottaa budjettia. Huomautuksessa on muutettu hiukan jotain, jotta tähän kirjataan tämä sitoutum, sitoutuminen. Eli tämä on ihan tämmöinen tekninen muutos. Ainsi amendé. Näin muutettuna 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 agri puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 286 tran puolesta vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänet jakautuvat tämän hylätty. 3003 budjetti puolesta ja 4909 deli. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Budjetti 3003 puolesta vastaan tyhjää. tarkistan sähköisesti. Äänestys päättyy hyväksytty 21 vastaan 19 äänin. 4909 raukesi. Eikä rauennutkaan. 4909 puolesta. Okei. Okay. Il est tombé. Kyllä tämä raukesikin. 964 vihreiltä myöskin raukesi. 4908 deli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4365 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4288 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt päätämme äänestyksen 1a-otsakkeesta. un compromis qui fait l'objet d'un... Kompromissi tässä on blokki puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä kolme neljä kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä kaksi kolme nolla puolesta vastaan tyhjää hylätty. ENF 8.24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten budjetti 4585 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4375 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ECR 8226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4376 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty selkeästi. Budjetti 4377 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4379 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten reservit. Budjetti 4494 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4495 puolesta vastaan hylätty. 4496 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän vielä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 7873 on vedetty pois. Sitten budjetti 4497 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4498 puolesta vastaan hylätty. Budjetti 4499 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4500 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3004 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ai siellä on yksi ääni liikaa EPPstä. Jonkun täytyy perua äänensä. Hylätty. Sitten 7968 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4274 puolesta vastaan Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5680 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6163 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten budjetti 4762 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. GUE 7722 puolesta. Ää, se, onkin, se on identtinen. Sitten 5674 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 4492 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Hylätty. Sitten 476 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten taas kaksi identtistä 5618 7443 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 4277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 4734 7689 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Otsake 1b on sitten siis hoidettu. Sitten otsake kaksi. Ensimmäinen blokki puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten talko kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten kolmas blokki, kolmas taulukko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten puolesta vastaan tyhjää Hylätty. puolesta vastaan tyhjää. sytty. Pelätty. 7739 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7, 7, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4351 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 890 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja kuusen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7745 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän, kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 748 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4465 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 754 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 751 puolesta vastaan hylätty puolesta vastaan tyhjää hylätty 4 2 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 465 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4222 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten tarkistuksia, jotka voidaan ehkä ottaa yhdellä kerralla. 69 viiva 4473 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4474 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7755 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7756 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4525 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4354 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7827 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 881,35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8460 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 717 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 3, 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava puolesta vastaan tyhjää hylätty. 825 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 5, Kaksi kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6080 puolesta vastaan jos nyt jaksaisitte kunnolla nostaa kädet pystyyn. Kuusella kahdeksalla puolesta vastaan. Tyhjää, kiitoksia. Hylätty. Sitten seuraava kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt pieni musiikkitauko. Kuusi, yksi, kuusi, seitsemän, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten otsake kolme. Le vote commence par plusieurs... Äänestys alkaa eri ryhmistä. Ensimmäinen liittyy luottoihin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen ryhmä taulukko kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas ryhmä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten erilliset äänestykset. puolesta 17.04.01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

7227, qui est pour. 7227 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 780, 215 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 4240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 707. Verification sur le 4240. Onko äänestetty? Äänestys päättyy. Hylätty 22.15 tuloksella. 77861 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8463481 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4394 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84064 838 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 kolmesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Qui est contre? Qui s'abstient? 8408 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 800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 Ils sont repoussés. 7963 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7964 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 420 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4398 puolesta vastaan tyhjää hylätty 8418 4849 puolesta vastaan tyhjää hylätty 4532 puolesta vastaan tyhjää hylätty 8412 4843 puolesta vastaan tyhjää hylätty 8413 puolesta vastaan tyhjää hylätty 840 puolesta vastaan tyhjää hylätty 4 800 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 400. Qui est contre Qui s'abstient Repoussé. 4533 puolesta vastaan tyhjää hylätty kar- puolesta vastaan tyhjää hylätty 7976 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Qui s'abstient? 4239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4401 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6092 puolesta vastaan tyhjää hylä, hylätty 5455 puolesta vastaan tyhjää hylätty Sitten varaukset 8202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kommentit 6407 puolesta vastaan tyhjää. Pyydän nostamaan kädet. Utilisez votre boîtier électronique. Koneäänestyksenä. 6407. Scrutin clos. Äänestys päättyy hyväksytty. 8406, 4038 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 6002 puolesta hyväksytty ilmeisesti, pyydän nostamaan kädet. 8400 818449 puolesta vastaan tyhjää hylätty 8149 puolesta vastaan tyhjää hylätty tuhatta 173 puolesta vastaan tyhjää, hyväksy toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkista. Nyt. Il est ouvert. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty.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 6391 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6702 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9003 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7793 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6000, anteeksi, 7704 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5456 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6509 puolesta vastaan tarkistamme tuloksen 6509. Äänestys päättyy. hylätty 119. 6159 puolesta vastaan. Tästä on jo äänestetty. 4548 puolesta vastaan tarkistamme koneäänestyksenä. Scrutin clos repoussé. Hylätty. 5455 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin tämä on astunut. Monsieur le Président. Oui, monsieur. Hyvä puheenjohtaja. Yes. Olisiko liikaa vaadittua, että pidämme pienen viiden minuutin tauon, että voisimme hakea kahvia, oikoa jalkoja tai teknisiä tarpeita tyydyttää? Viisi minuuttia. Tämä vaikuttaa hyvin terveeltä toimelta, jotta jokainen pystyisi keskittymään uudelleen työhön. Puheenjohtaja ei vastusta eikä varmaan valiokuntakaan viisi minuuttia. Ehdotan, että tarkalleen ottaen 11.15 jatkamme töitämme. Thank you. Kyllä.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

Hyvät kollegat, pyydän, että istutte paikoillenne. Hyvät kollegat, tiedonannonomaisesti Haluaisin teille seuraavaa ehdottaa. Tänä päivänä me jatkamme äh, otsakkeen neljä erityisvälineiden äänestystä ja muiden ähm, osioiden äänestystä. Ja jos me onnistumme pääsemään äänestyksessä näistä kolmesta otsakkeesta päätökseen, me voimme keskeyttää työmme ja tänä iltapäivänä kello 15 ähm, aloitamme Euroopan parlamentin budjetista eli pääluokasta yksi. Jans Geijerin johdolla me olemme voineet käydä valmistelevat työt ja pilottihankkeet läpi ja me nyt äh, koska sääntö vaatii, että käsittelemme maksut viimeisenä, niin siirrymme nyt maksuihin. Ja sitten muut asiat esityslistalla. Mais je ne résiste pas. Je ne résiste. Mutta tässä yhteydessä en pidättäydy toteamasta seuraavaa rouva Kristalin ja Georgieva tulee olemaan Ben Kimunin seuraaja ehdokas ähm, YK pääsihteeriksi. Hänen maansa hallitus on virallisesti esittänyt äh, hänen ehdokkuutensa, tämä on vahvistettu, ja me olemme saamassa Rauha Georgievalta vahvistuksen, jotta hän pystyisi täysin tehokkaasti kampanjoimaan, mahdollisimman tehokkaasti kampanjoimaan. Hän ottaa kuukauden virkavapaata ja me luonnollisesti toivotamme hänelle kaikkea hyvää, mitä lämpimimmin. Mutta tällä hetkellä keskustelemme vuoden 2017 äh, äh, talousarviosta ja monivuotoisen rahoituskehyksen uudistamisesta ja komission jäsen Georgievalla on sellaista tuntemusta ja tietämystä, jota me tulemme mahdollisesti kaipaamaan. Eli hyvä uutinen on se, että komission jäsen Georgieva on YK pääsihteeri ehdokkaana, mutta huono uutinen on se, että hän ei tule enää tässä melkoisen vaikeassa työssä meitä tukemaan yleisesittelijät varmaankin jakavat tämän tuntemuksen. Herra Dupré. President, euh, Puheenjohtaja, olen iloinen tästä uutisesta koskien Rova Georgiavaa, jota arvostan Onko tämä jo virallinen uutinen? Onko tämä vahvistettu? Olen kuullut toistaiseksi, tämä on vasta tällainen huhupohjainen tieto, mutta olettaisin, että siinä tapauksessa, että hän on ainakin vuoden virkavapaalla komissa, tulee välittömästi nimettämään uuden komissaan, joka kantaisi tämän tehtävän. En voi ymmärtää, että hetkenkään aikaa komissiossa ei olisi komissaari, jota tässä vaiheessa budjettineuvotteluja me, me tarvitsemme selkeyttä asiassa mahdollisimman nopeasti. Komission edustaja Oettinger tulee hänet korvaamaan. Miksi te sanonut sitä? <laughs> Kun minä juuri sain tämän tiedon itsekin vasta. Edustaja Fernandes. Kiitoksia, puheenjohtaja. Toivottavasti komission jäsen nyt sitten tosiaan vahvistaa ehdokkuutensa YK pääsihteeriksi. Häntä täytyy tarkastella samalla tavalla kuin kaikkia muitakin ehdokkaita koko tässä prosessissa. Eli todellakin toivon, että me toimimme täsmälleen samalla tavalla kuin muiden ehdokkaiden osalta ja siihen menee tietty aika mutta komissio, joka hoitaa sitten, komission jäsen, joka hoitaa budjettia, toivottavasti on saanut sitten pikakurssin, jotta hän ymmärtää kaikki budjettiasiat ja jotta hän pystyy sitten hoitamaan neuvottelut, jotka meillä on edessämme, kun ajatellaan EUn budjettia ja vuotta 2017 ja monivuotisia rahoituskehyksiä ja niiden uudistusta. Varmaan tällainen pikakurssi on sitten tarpeen näille ehdokkaille ja olisi hyvä, jos mekin voisimme saada täällä parlamentissa tällaista koulutusta. Siinä vaiheessa, kun ilmoitetaan, että komission jäsen Georgieva, jota syvästi kunnioitan, ja joka on tehnyt hyvää työtä tähän mennessä, niin tätä salkkaa akkua on nyt kierrätetty ja se merkitsee tiettyä epävakautta komission sisällä. Nythän neuvotellaan erittäin tärkeästä aiheesta, eli EUn budjetista, mutta uskon kuitenkin, että uusi komission jäsen on sitten pätevä henkilö. Ja uskon, että hän sitten pystyy hoitamaan työnsä. En ollenkaan epäile. Ja toivon hänelle kaikkea parasta hänen uudessa toimessaan. Ja teemme kaikkemme, jotta kaikki sujuisi mahdollisimman rasvatusti. Uudelle komission jäsenelle tietysti lankeaa paljon uutta työtä, mutta uskon kuitenkin, että komission jäsen, joka hoitaa tätä salkkua, on sitten tilanteen tasalla. Ja me sitten pyrimme tietysti auttamaan tätä uutta henkilöitä, mutta minun oli pakko henkilökohtaisesti nyt vielä mainita tämä tähän uutiseen, jonka juuri kuulimme puheenjohtajalta. Kiitos. Merci, Monsieur Novakov, pour une brève Kiitoksia edustaja Novakov. Lyhyt puheenvuoro, sillä emme nyt koko aamupäivää käytä tähän keskusteluun koskee komission jäsen Georgievan todennäköistä poistumista. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Haluaisin aluksi sanoa, että tämä nimitys ja mahdollinen varapuhdinta Georgievan valinta on ensinnäkin suuri kunnia Euroopalle, Euroopan unionille ja meille myös budjettivaliokunnalle, koska hän on vastuussa budjettiasioista. Pidän todellakin peukkuja hänellä ja toivon, että hän ja hänen asiantuntijaryhmänsä tekee parhaansa, jotta välittää tähän mennessä tehdyn työn uudelle komissaarille eikä synny mitään häiriötekijöitä tässä suhteessa toimielinten toimintaan. Ja tämä on äh, myöskin Bulgarialle hieno uutinen, eikö niin? Haluaisin varmistaa, että ähm, herra Freza tai Roa eivät ole aikoneet esittää hakemuksia YKlle. Hyvä. Voimme siirtyä takaisin äänestyksiin otsake neljä, ensimmäinen ryhmä, liitteen taulukko yksi. Roa Georgievan suunnitelman puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen blokki, kaavio kaksi puolesta, vast, puolesta No, tämä nyt typ- typerrytti te, tämä uutinen teille puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Öm, ryhmä kolmen puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljäs blokki, kaavio neljä liitteessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viis, viides blokki, viides kaavio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt siirrymme erillisäänestyksiin. 7614 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4475 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7757 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4378 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4380 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4387 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7710 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8465 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8466 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7711 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4410 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7713 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4412 puolesta vastaan. Älkää epäröikö nosta kättänne. No, Sähköinen äänestys. Tarkistus 4412. Est-ce que chacun a voté? kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 30 vastaan 5, ainakin selvää. 4422 puolesta. Neljä neljäsataakaksikymmentäkaksi puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 4427 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4428 tuota puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7714 4759 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4433 puolesta vastaan kovinkaan paljon käsiä ei näy. 774 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4433 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4434 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8162 4219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sur les réserves. Varaukset 6677 ähm, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8236 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa 45 prosentin varaus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Huomioista 4278 puolesta vastaan. Tyhjää. En näe nyt selkeää tulosta, joten tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 vastaan 7. 1521 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 4279 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 4280 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti. Tarkistus 420, 280. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 vastaan 18, 17. 6682 puolesta vastaan hyväksytty. 4491 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Te ette saanut puheenvuoroa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 vastaan 17. 4491 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Neljästä, 4411. Siitä äänestettiin jo. Emme me äänestäneet tästä vaan 6682, puheenjohtaja sanoo. Rejeté. 5980, pardon, 4000 pour votons maintenant. Nyt äänestämme tarkistuksessa 7459 4480 puolesta. Vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 25 vastaan 12. 5981 puolesta. Vain kolmen kättä nousi. Vastaan. Paljon enemmän ääniä, joten hylätty. 4281 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 7460 ja 4481 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4282 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7461 ja 4479 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4490 puolesta 4490 Fernandes. Tämä toinen Fernandes. Anteeksi. Puolesta 4490 vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy hylätty 20 vastaan 17. 4283 puolesta vastaan tyhjää hylätty 7462 4482 puolesta vastaan tyhjää hylätty 4489 puolesta vastaan Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. 4489. Äänestys päättyy. Tasapeli eli hylätty. 5 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti.

Onko jokin ongelma? Miksi ette pysty nostamaan käsiänne? 4284. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys päättyy hyväksytty 21 vastaan 17. 7463 4483 puolesta. Vastaan. Tarkistamme sähköisesti jälleen kerran pahoittelen, kun ihmiset eivät nosta käsiään. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 vastaan 26. 5 5983 puolesta vastaan. Uskoakseni hyväksytty. 6027 puolesta vastaan. Hyväksytty. 7464 ja 4484 puolesta vastaan hylätty. 5984 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 vastaan 24. 4547 puolesta vastaan. Äänestämme sähköisesti. Tilanne ei ole selkeä. Äänestys päättyy. No, ei ollut selvää. Hylätty. 7465, 4485 puolesta vastaan. Hylätty. 5985 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 4552 puolesta vastaan Tarkistamme. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 vastaan 19 hylätty. 4546 puolesta vastaan. Täällä on todellakin paljon ihmisiä, jotka eivät nosta kättään. Äänestämme uudelleen sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 18 vastaan 19. 7466 4486 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 7467, 4487 puolesta. Vastaan. Hylätty. 4285 puolesta. Vastaan. Hylätty. 5357 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 7468, 4488 puolesta. Vastaan hylätty. 5986 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 21 vastaan 16. 7794 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin pääsimme otsakkeen neljä äänestyksen loppuun. Siirrymme nyt erityisvälineisiin. Neljä tuhatta 327 puolesta vastaan hylätty. 5623 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8238 puolesta vastaan hylätty. 8238 puolesta vastaan tyhjää. Ihmiset eivät nosta kättä, joten tarkistamme sähköisesti uudelleen. Äänestys alkaa. 9238. Äänestys päättyy. Vastaan. 81 vastaan 6. 7618 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys päättyy. Hylätty 23 vastaan 15, 7118 puolesta. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. 5655 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa hyväksytty. 8448 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7341 puolesta vastaan hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6017 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti. Anteeksi, tämä raukesikin. Viisituhatta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kaksi tarkistusta, jotka ovat identtisiä 8448 ja 4878 puolesta vastaan tyhjää. Molemmat hylättiin. c'est bon. Nous poursuivons sur les autres sections. Nyt siirrymme muihin pääluokkiin. Sur les autres sections, monsieur le rapporteur. Muut pääluokat, edustaja Tärä on esittelemään. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin muistuttaa kollegoille, että Strasbourgin täysistunnossa meillä oli keskustelua neuvoston kannasta ja sain mandaatin budjettivaliokunnalta ja tein tiettäväksi, että Haluaisimme palauttaa budjettiluonnoksen kaikissa osissa sen jälkeen, kun neuvosto niitä leikkasi. Ja kun otetaan nyt huomioon tänäinen äänestys, ainoastaan tässä on ulkosuhdehallinto, jossa on pari yksityiskohtaa, jotka haluaisin nopeasti ottaa esille. Ja sitten ulkoasioiden valiokunnan tarkistus, eli että laitetaan se reserviin puoli miljoonaa euroa strategiseen viestintään, niin mielestäni siinä ei kyllä budjetin kannalta ole mitään järkeä. Kun päätettiin, että tarvitaan näitä virkoja, niin ei kyse ole vain paperista, vaan todellisista ihmisistä. Ja muistuttaisin, että siellä käsitellään erittäin tärkeitä ongelmia. Meidän ei pidä unohtaa sitä, mitä tapahtuu Ukrainassa ja sitten näitä hybridikampanjoita on käynnistetty Euroopan unionia vastaan. Eli pyytäisin, että kollegat äänestävät tätä tarkistusta vastaan äänestyslistalla. Ja sitten edustaja Gayer ja minä olemme laatineet suullisen tarkistuksen budjettikohtaan 1100, eli peruspalkat. Ja tästä äänestettäisiin sitten ennen AFETin tarkistuksia liittyen 30 prosenttiin, jotka pitäisi laittaa reserviin. Tämä suullinen tarkistus on seurausta neuvotteluista Brokin ja varapuheenjohtaja Mogherinin välillä ja ulkoasioiden valiokunta totesi, että mikäli suullinen tarkistus menee läpi, niin silloin Ahvetin tarkistus, jossa puhutaan tästä 30 prosentista monissa budjettikohdissa, niitä on 10 tai 11, niin se ei sitten enää olisi tarpeen. Eli kun meillä on tällaisia rakentavia ehdotuksia, niin päätän tähän ja kiitos. Merci, monsieur. Kiitoksia herra on Ensimmäinen äänestysryhmä, jossa määrärahat koskien tuomioistuinta, tuomioistuinta, oikeusasiamiestä, tietosuojaa, valtuutettu. Le service européen d'action extérieure. Ulkosuudenhallinto. Äänestämme ensimmäistä ryhmästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Euroopan neuvosto, Euroopan neuvosto kolme tarkistusta yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tuomioistuin 8244 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty 8243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tilintarkastustuomioistuin ensimmäinen tarkistus 4642 ja 4645, 4646 kolmantena. Näistä voidaan näistä yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten talous- ja sosiaalikomitea 7313 puolesta vastaan tyhjää hylätty 8239 puolesta Kyllä, siitä pidetään kiinni, koska tämä ensimmäinen ei mennyt läpi puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 7314 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1454 puolesta vastaan hyväksytty. 731 7101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7315 ja 7316 16 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7102 puolesta vastaan tarkistamme tuloksen. Kädet eivät nouse. Äänet alkaa. Päättyy hyväksytty 26, 12, 82, 40, 7, 7, ja nämä muut, jotka seuraavat. 7, 18, 19, 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten henkilöstökaavio 1454 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty alueiden komitea 7104 puolesta vastaan hyväksytty 7323 puolesta vastaan tyhjää hylätty 8241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty, hylätty korjaa puheenjohtaja. 7324 puolesta vastaan tyhjää hylätty 1454 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 7325 7326 yhdessä puolesta vastaan hylätty 7327 puolesta vastaan hylätty 8242 puolesta vastaan tyhjää hylätty 7, 3, 2, 8 ja 2, 9 yhdessä puolesta vastaan hylätty. 7106 4647 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7330 ja 31 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty 7107 puolesta vastaan ei ole selvä, joten varmistamme kun äänestyksena aika alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 1454 puolesta vastaan hyväksytty. Ulkosuhdehallinto. Kaksi yksi 1100, 1102, 1103, 225 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3005. Siitä ei äänestetä. 5359 puolesta vastaan. käännet eivät nouse kunnolla. Joten uudestaan puolesta 5359 vastaan tyhjää hyväksytty. 7335 ja 7336 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7340 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten varaukset ja kommentit. Kairon tontti esille tar- suullisen tarkistuksen. Haluaako herra Gaia lisätä jotakin? Ei. Vai kyllä, olkaa hyvä. Tämä on suullinen tarkistus josta Tarant mainitsi. Ne voidaan hoitaa yhdessä. Eli tässä on tämä asia AFET. On hoitanut tämän asian ottamalla yhteyttä varapuheenjohtaja Mogheriniin. Bien, je mets aux Äänestämme suullisesta, suullisesta tarkistuksesta puolesta, kädet ylös, kiitos, vastaan, tyhjää, ei ole hyväksytty. 53, 59 sopii yhteen aikaisemman tarkistuksen kanssa. Puolesta vastaan hylätty 5300 kolmas osa koskee tiettyjä kohtia. Niistä voidaan sitä yhtenä ryhmänä, kuka puoltaa vastaan tyhjää hylätty. Nyt olemme päättäneet äänestykset tältä aamulta. Nyt keskeytämme työmme. Jatkamme iltapäivällä Euroopan parlamentin budjetin osalta pilottihankkeet ja valmistelevat toimet ja maksut, maksumäärärahat. Uskon, että näiltä päivänä voimme tutkia huomi aamuksi suunnitellut mietinnöt ja jos pystymme viemään työmme loppuun iltapäivällä, voimme jättää pitämättä huomisaamun kokouksen. Kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Kokous keskeytyy. Aha.